Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Huomenta, hyvät kollegat. Aloitamme kokouksen. Meillähän kerran jo lykättiin tätä kuulemista. Teillä on esityslista, huomioita ei ole tehty. Front News-lehdessä näkyvät tulkkauskielet ja kokous menee nettiin ja nyt olemme kohdassa kolme. Vapaa vastuuvapaus 2014 Euroopan parlamentti. Täällä ovat pääsihteeri Velle ja varapuhemies Sassu oli paikalla. Ja tietysti myöskin hallinnon edustajat ovat tervetulleita. Ja haluaisin kiittää vastauksista tähän kattavaan kyselyyn. Tome Muguruza edustaa tilintarkastustuomioistuinta ja minun täytyy nyt valvoa, että noudatatte puheaikaa poliittiset ryhmät saavat kaksi minuuttia ja muut kollegat sitten yhden minuutin. Eli Tome Mugurutsa, olkaa hyvä. Thank you, dear Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät talousarvion valvontavalikunnan jäsenet, viime kerralla kerroin teille hallintokulujen yleisen arvioinnin tuloksia – näissä kolmessa kuulemisessa, joita tällä valiokunnalla on ollut. Ja siinä käsiteltiin ulkosuhdehallintoa ja muita asioita. Ja silloin kerroin teille, että tämä yleisarvio, jota tilintarkastustuomioistuin tekee, löytyy kappaleesta yhdeksän. Ja siinä katsotaan kaikkia alueita yhdessä eikä mitään yksittäistä. Ja tilintarkastustuomioistuin raportti, raportoi että otsakessa 5 virheprosentti oli 0,5 ja tämä johtui tai selvisi meidän tarkastuksistamme, joissa kävimme läpi 129 tapahtumaa ja 28 niistä liittyi parlamenttiin. Siellä oli määrällisesti mitattavia virheitä ja kaksi niistä johtui laskuvirheistä ja ennen kaikkea erilaisissa etuuksissa. Ja sitten toinen virhe liittyi maksuun, joka oli tehty poliittiselle ryhmälle kohdassa 9.11. Laatikossa taulukossa 1 annetaan lisätietoa tämän virheen vaikutuksista koko järjestelmään. Ja haluaisin lyhyesti selittää, minkälaisia löydöksiä tässä työssä tehtiin. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että parlamentilla ei ole tapana käydä läpi tausta-asiakirjoja, jotka liittyvät poliittisten ryhmien kuluihin ja havaitsimme myös, että hankintamenettelyt puolueiden kohdalla ovat hieman vajavaisia. Meillä on kaksi suositusta parlamentille. Suosittelemme, että sen tulisi vahvistaa sitä valvontaa, jota poliittisiin ryhmiin ja niihin liittyviin järjestöihin tehdään, ja sitten sen tulisi kehittää sopivia sääntöjä poliittisten ryhmien hankinnoille ja valvoa, että näitä järjestelmiä käytetään ja tarjota parempaa ohjeistusta ja tehdä kohdistettuja tarkastuksia. Kuten aiempina vuosina ja kuten muillakin toimielimillä suosittelemme myös, että parlamentti ryhtyy lisätoimiin varmistaakseen sen, että henkilökunta raportoi omasta henkilökohtaisesta tilanteestaan säännöllisesti. Järjestelmien kehittämisessä tärkeää on näiden asiakirjojen käsittely ajallaan. Kiitoksia ja nyt vastaan mielelläni, jos teillä on kysyttävää. Vielen Dank. Das Wort erhält der Generalsekretär. Kiitoksia sitten pääsihteeri, olkaa hyvä. Ja, vielleicht. Entschuldigung, ich glaube, die Reihenfolge war ausgemacht. Dass niin ehkä kuitenkin varapuhemies käyttää ensin puheenvuoron. Sassoli, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvon kollegat. 2014, kuten tiedämme, oli vaalivuosi, eli se oli hyvin erityislaatuinen vuosi. Ja silloin myöskin investoitiin Eurooppaan, Euroopan parlamenttiin – sillä tavalla, että saataisiin paljon äänestysinnokkuutta. Vaali-ilta, kuten muistatte, oli menestys. 150 televisiokanavaa lähetti näitä tuloksia, ja tämä oli tulosta ponnisteluistamme. Ja vaalien jälkeen asiat hoidettiin erittäin ammattitaitoisesti, ja tämä oli siirtymävaihe, hallinto on valmistautunut siihen, että otettiin vastaan uudet parlamentin jäsenet ja myöskin alettiin järjestää parlamentin toimintaa. Ja tässä ponnistelussa olivat mukana kaikki pääosastot parlamentissa, jotka valmistelivat vastaanottopisteitä ja erinäisiä palveluita, kuten tiedätte. Eli se oli erilainen vuosi kuin muut. Eli talousarvion kannalta parlamentti sai paljon pyyntöjä erinäisiin tarkoituksiin. Tarvittiin taloudellisia resursseja ja inhimillisiä resursseja. Vuoden 2014 talousarvio käytettiin lähes kokonaan 99 prosenttisesti ja 71,5 miljoonaa jäi käyttämättä ja ne on sen jälkeen investointi, investoitu budjettivaliokunnan suosituksesta ja sillä on rahoitettu CAD-rakennusta Luxemburgissa. Ja tällä tavalla on pystytty säästämään 28,5 miljoonaa euroa korkoja. 2014 oli myönteinen vuosi monessa mielessä. Silloin käynnistettiin useita hankkeita, jotka olivat menestyksiä. Ensimmäisenä mieleen tulee eurooppalainen tapahtuma, jossa 5000 nuorta tapasivat 16-30-vuotiaita juuri täällä Strasbourgissa. Ja he keskustelivat rakentavasti eurooppalaisista asioista, jotka liittyivät nuoriin, ja sieltä saatiin erittäin hyviä tuloksia. Tämä oli tärkeä tapahtuma, myöskin kun ajatellaan Euroopan parlamentin näkyvyyttä. Siitä oli hyötyä Euroopan parlamentin imagolle. Ja 2014 käynnistettiin erinäisiä hankkeita, Esimerkiksi investoinnit tietokoneisiin, tablettien käyttöön, sovelluksiin, jotka liittyvät parlamentin toimintaan. Ja tämä liittyy tehokkuuteen ja siihen, että voidaan antaa jatkuvuutta aikaisemmille toimille. Eli edistysaskeleita tapahtui, ja tavoitteena oli vähentää kirjallisia dokumentteja. Eli paperista siirrytään nyt teknologian käyttöön. Ja tässä kohtaa muistuttaisin, että 2015 viime vuonna INLO-pääosastossa tehtiin tutkimus, jossa pyydettiin, että parlamentin jäsenet luopuisivat näiden näiden laatikoiden käytöstä, joilla tuodaan papereita Strasbourgiin. Siltä, sillä saataisiin aikaan huomattavia säästöjä, mutta parlamentin jäsenten vastustus kuitenkin johti siihen, että tämä ei onnistunut. Varmaan muistatte, että tästä tehtiin mielipidekysely parlamentin jäsenten joukossa, mutta tulos ei ollut sellainen, mitä me odotimme. Ja sitten 2014 käynnistettiin myöskin hanke, jonka tavoitteena oli antaa välineitä parlamentin jäsenten käyttöön parlament, äh, Brysselissä ja Strasbourgissa ja myöskin kansallisissa vaalipiireissä. Ja tämä koskisi esimerkiksi sitä, että paikalliset avustajat saivat parlamentin sähköpostiosoitteen, jotta he pystyivät sitten paremmin viestimään toisilleen. Ja sitten muitakin hyviä käytänteitä otettiin käyttöön parlamentissa viime vuonna. Ja kaikki tämä sitten mahdollistaa sen, että tänä vuonna – voidaan mennä pidemmälle ja toimia niin, että muilla toimilla on sitten huomattavia vaikutuksia ilman, että ylitämme talousarvion rajat. Kiitos. Dank, Kiitoksia sitten pääsihteeri, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Myös minulta muutama alustava sana liittyen siihen, mitä varapuhemies juuri sanoi, koska no, loogista, että samoilla linjoilla olemme. Ensinnäkin vaalikampanja. Oli hyvin tärkeää, että parlamentti vaalikampanjassa toi esiin sen, että Lissabonin sopimus on kansalaisten eduksi niin, että esimerkiksi kansalaiset voivat suoraan äänestää, kenestä tulee komission puheenjohtaja ja että me olimme mukana näissä kampanjoissa näiden kärkiehdokkaiden tunnetuksi tekemisessä. Meillä me toteutimme erittäin suositun vaaliillan, jossa kaikissa jäsenvaltioissa kaikilla kansalaisilla oli varhaisessa vaiheessa mahdollisuus nähdä, mit, mitä nämä vaalit vaikuttavat ja miten miten ne vaikuttavat politiikkaan. Ja sitten European Youth Event, tämä nuorisotapahtuma, yli 5000 nuorta oli mukana näissä toimissa. Puhemiehistö päätti, että tämä nuorisotilaisuus äh, muuttuu säännönmukaiseksi tilaisuudeksi kaksi kertaa vaalikauden aikana. Vuonna 2014 oli ensimmäinen täysi vuosi, kun meillä toimi meidän uusi ähm, tieteellinen tutkimusosastomme Research Service. Ja he ovat äh, laatineet yli tuhat julkaisua. Kolme neljäsosaa jäsenistä on henkilökohtaisesti jo hyödyntänyt tätä palvelua. Me olemme nyt tehneet tällaisen äh, arviointijärjestelmän äh, ja katsoaksemme, miten se vaikuttaa meidän toimielimimme. Ja neuvottelijat ovat äh, myös äh, paremmin voineet toimia toimielinten välisissä neuvotteluissa paremman lainsäädännön äh, puolesta. Me olemme ainoa toimielin, joka näin tekee. Me olemme yrittäneet toteuttaa tämän mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ja sen vuoksi me olemme pyytäneet sekä alueiden komitean että talous- ja sosiaalikomitean mukaan tähän projektiin ja nämä molemmat komiteat ovat osallistuneet tähän sillä tavalla, että he ovat antaneet 60 työntekijää meidän käyttöömme ilman lisäkustannuksia veronmaksajille. Tärkeä tavoite vuonna 2014 sekä uuden vaalikauden alussa oli äh, jäsenten työolosuhteiden parantaminen Eli me saimme Gedemeusen rakennukseen, siirrettiin tuhat työntekijöitä niin, että päärakennuksessa oli mahdollista vapauttaa tilaa niin, että 450 jäsentä sai toisen viraston tai toimiston. Eli verrattuna edelliseen vaalikauteen kaksi kolmas osaa jäsenistä sai paremman toimiston kuin edellisellä vaalikaudella. Tämä on mielestäni hyvin tärkeää. Me olemme ponnistelleet myös äh, saadaksemme aikaan paremmat äh, IT-järjestelyt kaikissa toimistoissa niin, että myös ähm, äh, kotimaiden toimistoissa olisi hyvä tehdä töitä niin, että näissä IT-järjestelyissä ei olisi mitään eroa Brysselissä, Strasbourgissa ja kotimaassa. Luxemburgin rakennus on se suurin rakennusprojekti, mihinkä parlamentti on koskaan ryhtynyt, ja se on mennyt ihan hyvin. Meillä on kustannukset kurissa, ja budjettivaliokunta on tätä seurannut tarkkaan, mutta se mikä on myös hyvin tärkeää on se, että tekniset äh, ylijäämät budjettivuoden aikana äh, on siirretty maksuihin, mikä on vähentänyt erittäin paljon korkomenoja. Ja uskoakseni tämä projekti on maksettu täysin ennen tämän vaalikauden päättymistä, eli voimme siirtyä seuraavaan vaalikauteen ilman, että me rajoitamme jäsenten mahdollisuuksia toimia sen vuoksi, että tähän rakennusprojektiin menisi vielä kustannuksia. Jos tämä onnistuu, niin se on hyvä lopputulos. Turvallisuuspalvelun sisäistäminen on jatkunut johdonmukaisesti ja löydätte asiakirjoista, että säästöt ovat suuremmat kuin mitä alun perin oletettiin. Mutta se, mikä tässä on tärkeintä, ei niinkään ole se, että olemme saaneet aikaan säästöjä. Toki myös säästöt ovat tärkeitä, mutta me teemme tämän siksi, että me voimme itse valvoa meidän turvallisuuspalveluita. Mä ajattelen varsinkin siis strategisia päätöksiä. Ja näinä päivinä olen erittäin iloinen siitä, että vuodesta 2009 lähtien hyvin määrätietoisesti olemme vahvistaneet omaa turvallisuuskapasiteettiamme. Tämä antaa meille nyt mahdollisuuden tässä tiukennetussa turvallisuustilanteessa, ajatellen näitä kahta terroriiskoa Pariisissa, me kykenemme nyt reagoimaan hyvällä tavalla. Ja sitten tulkkaus- ja käännöspalvelut, varsinkin käännöksissä, kun äh, täysistunnon pöytäkirjoja ei automaattisesti enää käännetä. Äh, on tullut säästöjä ja sitten taas tulkkauksen osalla se, että tulkkausta ja kokouksia on jaettu paremmin maanantaista torstaihin, samoin kuin on paremmin äh, myös määritelty tulkkien käyttöä delegaatioissa ja tämä on johtanut rakenteellisiin säästöihin 10 miljoonaa käännöksissä 15 tulkkauksessa ilman, että kuitenkaan tämä olisi johtanut mihinkään palvelun heikkenemiseen jäsenten kannalta. Kiitoksia tästä yleiskatsauksesta. Sitten täällä on Euroopan parlamentin sisäinen tarkastaja Galvin, ja hän saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Madam Chairman, uh, I should like to thank you for this opportunity. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta esitellä vuosikertomus vuodelta 2014. Meitähän vaaditaan antamaan tällainen vuosikertomus, jossa kerrotaan kuinka monta sisäistä tarkastusta olemme tehneet, minkälaisia suosituksia on annettu ja miten näihin suosituksiin on sitten reagoitu. Tämän kertomuksen aiheena on siis vuoden 2014 sisäiset tarkastustoimet. Kertomuksen kappaleessa kolme kerrotaan vuoden 2014 tarkastuksista ja siinä kerrotaan, että sisäinen tarkastaja tekee työohjelman riskiarvioon perustuen koko organisaatiolle ja sen perustana – ja perusteena on pystyä priorisoimaan resurssit niihin riskialtteimpiin kohtiin. Kerron nyt lyhyesti vuoden 2014 tehtävistä. Vuonna 2014 sisäinen tarkastaja keskittyi pääosin pääasialliseen sääntöjen noudattamiseen, säännönmukaisuuteen. Se arvioi, miten hallinto on onnistunut säästöjen toteuttamisessa ja taloudellisessa tehokkuudessa. Tämä oli meidän pääasiallinen prioriteettimme ja pyrimme myös valvomaan sitä, kuinka käyttäytymissääntöjä ja eettistä ohjeistoa pannaan toimeen ja miten tämä tehokas monikielisyys onnistuu käytännössä. Kävimme läpi tehokkuuden ja monia muita asioita Tutkimme muun muassa sitä, kuinka monissa kokouksissa on tulkkaus, missä saleissa on kuinka monta tulkikoppia. Näistä raportoimme ja sitten noista käytännesäännöistä teimme myös raporttia. Tulkkauksen pääosasto ja konferenssipalveluiden pääosasto olivat ne, joita tässä käytiin läpi. Ja kävimme läpi niiden sisäisiä ja ulkoisia linjauksia siinä, miten ne pyrkivät saavuttamaan näitä tavoitteita teemme paraikaa tätä tarkastuskertomusta loppuun ja se julkaistaan osana tuota vuoden 2015 kertomusta. Sitten toinen vuoden 2014 tehtävä, joka keskittyi järkevään varainhoitoon, keskittyi viestintäpääosastoon. Siinä tutkittiin aika suuruudeltaan aika pieniä maksu, maksuja. Tutkimme muun muassa puitesopimuksia hyvinkin monien kumppaneiden kanssa, joista nämä vuosittaiset kulut sitten koostuvat. Tutkimme, minkälainen rakenne viestintäpääosastolla on sen toimien toteuttamiseen ja tutkimme sieltä tiettyjä pääelementtejä. Näillä toimilla pyritään varmistamaan, että kustannukset todella saavat jotakin aikaa, niille saadaan vastinetta ja kävimme läpi myös sitä, miten strategiset partnerit on valittu. Halusimme myös vahvistaa projektiehdotusten hyväksymisprosessia, sen tarkastamista ja kehittää riskiperusteista jälkikäteen tapahtuvaa edunsaajien arviointia. Viestintäpääosasto laati yhdeksänkohtaisen suunnitelman näiden asioiden kehittämiseen. Sisäinen tarkastus pyrki keskittymään ennen kaikkea suuriin hankkeisiin ja siihen, miten ne on viety läpi. Ja toisella puoliskolla kävimme läpi sitten tätä Konrad Adenauer-rakennusprojektia Luxemburissa. Siellä tarkastelimme projektin kustannuksia, minkälaisia rakennuskustannuksia on, miten pysytään määräajoissa ja varmistimme, että kokonaiskustannukset eivät ylitä arvioituja kustannuksia. Kävimme läpi myös kassavirtoja ja pyrimme varmistamaan, että menettelyt olivat asianmukaiset. Havaitsimme, että poliittisille päättäjille voisi raportoida vieläkin säännönmukaisemmin tuosta projektista, laadusta, hinnasta ja aikatauluista ennen kaikkea. Tämä voisi olla hyvin lyhyt kertomus, joka olisi räätälöity vastaanottajien tarpeisiin Siinä kerrottaisiin ennen kaikkea, onko projekti pysynyt tavoitteissa kustannusten suhteen ja miten se heijastuu parlamentin budjettiin. Siinä käytiin sitten läpi myös jälkikäteistarkastusten kehittämistä tähän hankkeeseen liittyen ja asianomainen pääosasto teki kaksi kohtaisen toimintasuunnitelman. Sisäisen tarkastuksen strategiassa käytiin läpi myös jäsenten, jäseniin kohdistuvaa käytännössääntöä ja sen toteuttamista, sitä minkälaisia palkkioita edustajat saavat. Mielestämme järjestelmä takaa kyllin riittävällä tasolla sen, että edustajien palkkiot ja muut kustannukset lasketaan ja maksetaan voimassa olevan säännöstön mukaisesti. Jäsenille voisi selventää vielä enemmän sitä, minkälaista minkälaisia asioita liittyy siihen, että tämä on julkinen virka. Tulkit pyytävät, että puhuisitte hiukan hitaammin. Excuse me. Pahoittelen. Rahoitus- tai talousasioiden pääosasto aikoo tarjota asiaan kuuluvaa ohjeistusta edustajille tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Osana puolivuotisstrategiaansa aiomme tai teimme tarkastuksia myös IT-asioihin varmistaaksemme, että IT-asioissa noudatetaan riittäviä valvontatoimenpiteitä ja turvallisuus on riittävällä tasolla. Tutkimme siis rakenteita ja prosesseja ja kävimme läpi vuosia 2014 ja 2015. Vuonna 2014 keskityttiin resurssien optimointiin ja IT-toimintojen jatkuvuuteen. Päätavoitteina olivat varmistaa, että IT-asioiden pääosasto vastaa parlamentin tietojen käsittelytarpeisiin ja samalla toimii mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ja toisekseen sitten tavoitteena oli varmistaa, että toimielimet ovat hyvin valmistautuneita siihen, että IT-asioissa saavutetaan jatkuvuutta ja että häiriöitä tulee mahdollisimman vähän. IT-asioiden pääosasto tarjoaa infrastruktuurin parlamentille ja pyrkii toimimaan mahdollisimman kestävästi ja varmistaa sen, että itäasioissa saavutetaan jatkuvuutta ja että henkilökunta on hyvin koulutettu ja toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkastuksessa todettiin, että näitä asioita voi vielä kehittää ja erityisesti voi kehittää vielä tuon äh, datakeskuksen kustannustehokkuutta ja IT-infrastruktuuria ja jos IT-asioissa saadaan aika lisää jatkuvuutta, se säästää entisestään kuluja. Ja asianomainen pääosasto teki seitsemänkohtaisen toimintasuunnitelman näiden asioiden kehittämiseksi. Seurantatoimenpiteissä käydään läpi aiempien tarkastuskertomusten mm, suosituksia, sitä miten niihin on reagoitu. Ja tällaisia seurantaraportteja tehdään kaksi vuosittain. Vuonna 2014 käytiin läpi 97 avoinna olevaa tehtävää tai toimia, niistä suljettiin 42 ja tunnistettiin 12 lisää toimenpidettä ja vuodelta 14 nousi esiin seuraavia asioita. Vierailijaryhmien riskialtius otettiin esiin, tarkastuslautakunta tai paneeli kävi läpi vierailijaryhmiin liittyviä riskejä tunnisti, että se on varsin merkittävä, mutta tehtävät putosivat kuitenkin 27 siis nämä avoinna olevat toimenpiteet. Ja tämä työ on jatkunut edelleen vuonna 2015. Vastuulliset osastot voivat sitten tehdä vielä ehdotuksia, jotka voivat johtaa seuraaviin seurantatarkastuksiin vielä tulevaisuudessa. Siellä oli myös aikamäärän ylittäneitä toimia. Jokaisesta toimesta pitää sopia hallinnon ja johdon kanssa ja sille pitää määrittää riskiarvio. Ja niin kauan kuin tämä toimi on avoinna, sitä ei ole tehty, niin riski on olemassa. Vuonna 2014 käytiin läpi myös sisäistä hallintoa ja demokratian tukitoimia. Nämä eivät ole varsinaisia tarkastuksia, sillä siellä annetaan tällaisia suosituksia eikä niinkään virallista tarkastusraporttia. Täällä löydöksenä oli se, että demokratian tukitoimissa toimitaan varsin luotettavalla tavalla sen varmistamisessa, että kustannuksia, kustannukset ovat järkeviä ja varainhoito on muutenkin järkevää. Suosituksia annettiin kuusi, jotka voisivat auttaa saavuttamaan vielä paremman luotettavuustason. Muun muassa ohjeiden antaminen kuhunkin toimeen liittyen oli eräs näistä suosituksista. Tällä tavoin varmistettaisiin se, että maksetut, maksetuilla maksuilla saavutetaan todella se sitoutuminen, ne asiat, jotka on nostettu tavoitteeksi. Laadunarviointi ja laadun hyväksyminen oli myös painopistealueena sisäisellä tarkastuksella – pyrimme varmistamaan, että itsekin toimimme korkeimpien laatustandardien mukaisesti. Ja haluamme myös, että hallinnolla on käytössään riskinarviointijärjestelmät ja että se käyttää parhaita mahdollisia toimintatapoja. Kappaleessa 5 kerrotaan sitten johtopäätökset ja se, miten vuonna 2014 millaisia tuloksia saatiin aikaa ja minkälainen tämä jatkuva suunnitelma on. Ja lopuksi sisäinen tarkastaja vakuuttaa, että se toimi täysin riippumattomasti vuonna 2014 ja haluaisi kiittää tarkastusryhmän jäseniä ja myös hallinnon henkilökuntaa sille osoitetusta tuesta ja hyvästä yhteistyöstä kaikilta osastoilta. Kiitos. Herzlichen Dank für den Bericht. Kiitoksia. Esittelijä on Markus Piiperi, hän saakin nyt heti puheenvuoron. Kiitoksia kaikille edeltäjille puhujille näistä tiedoista. Kaikkihan on sitten kunnossa. Kaikki tekevät esimerkillisistä yhteistyötä, tekevät hyvää työtä. Eli tämä nyt on oikeastaan johtopäätös, joka tästä voidaan tehdä. Mutta meillä on kuitenkin hiukan vielä kritiikin aihetta ja pyydän nyt ymmärrystä, koska kyse on veromaksajien rahoista ja niitä voidaan aina käyttää paremmin. Viime kuukausina olemme nyt ponnistelleet ja olemme tutkineet tiettyjä pääosastoja. Olimme tutkimusosastolla Innossa, eli infrastruktuurin ja logistiikan pääosastolla. Olimme puhemiehistössä rahoituksen pääosastolla ja meillä on nyt kokonaiskuva tilanteesta ja sielläkin on painopistealueita nyt sitten tarkasteltu ja katsottu näitä kitkoja, joita on eri asioissa. Kysehän oli vaalivuodesta ja sitten kiinteistöpolitiikka, turvallisuuskysymykset, catering-palvelut, ympäristökysymykset. Eli valtaosa näistä kysymyksistä on sellaisia, joista esitän paljon, pari kysymystä. En nyt puhu pitkään, tässä on pari lyhyttä kysymystä, jotka meidän kannaltamme ovat jääneet avoimiksi. Ensin catering-palvelut. Meillähän on vielä vettä tässä pöydällä. Olen siitä kovin kiitollinen. Mutta olen kuullut, että heinäkuusta lähtien vettä ei enää ole, koska veden budjetti kohta sitten päättyy heinäkuussa. No, näin pitkälle on siis menty nyt näiden omien leikkausten kanssa jäsenten osalta. Eli me leikkaamme koko ajan itseltämme lisää ja heinäkuussa ei sitten enää ole vettä. Tässä on mielestäni menty liian pitkälle. Eli budjettivaliokunnassa on nyt päätetty asioita, jotka eivät kyllä ole tarpeellisia. Ja meidän täytyisi nyt hiukan ymmärtää, että meillä pitää olla kuitenkin miellyttävä työympäristö kaikkien kannalta. Ja tämä koskee myöskin ruokaloita. Niin en tiedä, milloin parlamentti päätti lopettaa nämä tuet, mutta eikö tässä voitaisiin tehdä tällaista miksiä, eli näitä julkisia tai tarjouskilpailuja ja sitten tukea Olin kysynyt tästä avustajilta ja muilta, jotka käyvät syömässä ruokaloissa esimerkiksi. Ja sitten, jos meillä ei heinäkuussa enää ole vettä, käytämmekö sitten hanavettä vai onko jotain mahdollisuuksia jotenkin muuten hoitaa tämä asia? Ja sitten toinen kysymys. Liittyy eläkejärjestelmää, yksityistä rinnakkaista eläkejärjestelmää, joka on olemassa – ja jossa on ilmeisesti saatu aikaan suuria tappioita. Meillä on ulkoinen lausunto tulossa, jotta itsekin saisimme hiukan ehdotuksia. Ja minua kiinnostaa nyt tämä, onko tämä asia hoidettu ja milloin näitä tuloksia voidaan sitten saada. Ja kolmas kysymys liittyy valtuuskuntiin. Olemme saaneet kuulla, että matkoja on suunnitteilla. Nämä ovat kaukomatkoja. Kaikki eivät tietenkään halua nukkua samassa hotellissa, se on selvää. Mutta jotkut eksoottiset maat ovat myöskin mukana tällä listalla. Ja sieltä kyllä tulee sellaisia kustannuksia. Eli mitä pyrkimyksiä hallinnossa nyt on rajoittaa hiukan tätä? Sitten yleisesti matkustamisesta hyvin paljon on kysytty näistä vaalikampanjatoimista, puhemiehen kampanjasta. Eli millaisia liikennevälineitä on käytössä tällaisille matkoille? Sitten käännöskysymykset. sekä sisäinen tarkastus, se nyt ei ollut kovin kriittinen, se oli vain lähinnä kannanotto, mutta minusta tuntuu, että meillä on hyvin paljon hyvää potentiaalia käännösalalla, ja sitä voitaisiin käyttää hiukan järkevämmin, jotta tehokkuutta voitaisiin vielä parantaa. Koska joskus on pieni oppiaika näissä kysymyksissä, ja sitten ehkä näitä työsuunnitelmia voidaan tehdä hiukan paremmin. Eli meidän täytyy hiukan tehostaa näitä käännöskysymyksiä. Sitten turvallisuudesta. Olin aina ihmeessäni, kun katsoin näitä eroja Brysselin ja Strasbourgin välillä. Eli ehkä pääsihteeri voi kertoa hiukan, mitä nyt on konkreettisesti parannettu ja miksi Brysselissä on niin hankala saada aikaan parannuksia. No sitten vielä yksi huomio ihan henkilökohtaisesti. Jos katsotte Luxemburgin aukion sisäänkäyntiä, siellä on nyt uusia julisteita. Ja nyt haluaisin tietää, kuka tämän on keksinyt ja Schulzhan on puhemies. Ja hän on nyt suuressa koossa monissa näissä julisteissa. Eli mistä nämä julisteet oikein tulevat? Ja mitä ne oikein maksavat? Ja kuka sitten päättää siitä, mitä julisteita sinne laitetaan? No, tässä taisi olla ihan riittävästi jo kriittisiä kysymyksiä. Ja Kiitoksia. Eli pääsihteeri, olkaa hyvä. Okei, okay, Dank. <clears throat> Äh, Kiitos. Esittelijän kysymyksiin. On totta, että tämä budjettikohta, josta viimeiset kolme vuotta on maksettu vesipullot, sitä on leikattu säännöllisesti uskomme kuitenkin, että vesi, veden jako on jatkettava, joten kyllä me tulemme tämän budjettikohdan äh, täyttämään, jos se loppuisi kesken, koska kyllä teille vettä jatkossakin annetaan. Mitä tulee sitten ruokaloihin? Meiltä on vaadittu viime vuosina useita kertoja, myös äh, vastuuvapauskertomusten äh, kautta muun muassa 2009 vaadittiin, että ruokaloita ei saisi tukea. Tästä on myös päätös puhemiehistöstä. Ja nyt sopimus on tehty sillä tavalla, että parlamentti antaa tilat kustannuksetta käyttöön, mutta ei kata yrityksen taloudellisia riskejä. Eli tämän yrityksen täytyy kattaa oma työnsä. Me annamme sitten ilmaiseksi käyttöön tilat ja laitteistot. Eli sillä tavalla tässä on kyllä vielä ihan epäsuoraa tukea. Tässä uudessa sopimuksessa tämä johtaa siihen, että ruokalayrittäjän kustannukset äh, kasvavat ja meidän osaltamme ne laskevat noin kolmella miljoonalla. Ja on 11 sellaista äh, ruoka-annosta, jotka ovat erityisen suosittuja ja niitä on tarjoiltava aina ja niiden hintoja ei saa nostaa vapaasti. Tämä on tällainen tavallaan sosiaaliturva esimerkiksi avustajille. Mitä tulee sitten äh, eläkerahastoihin? Tämä tutkimus on tehty nyt ja olettaisin, että se voidaan jakaa ihan pian. Mitä tulee näihin valtuuskuntiin, aivan oikeutetusti te sanoitte, että on tiettyjä eksoottisia matkakohteita, joka näkyy sitten välittömästi myös hinnoissa, johtuen muun muassa pitkistä välimatkoista. Yleensä tässä on kuitenkin kyse niistä velvoitteista, joita meillä on sopimuksissamme, mutta me laadimme tällaisen luettelon siitä, mikä tällaisten matkojen oikeusperusta on ja milloin on kysymys velvoitteista, jota meidän on noudatettava ja miten pitkälti sitten osaavat on tällaisia matkoja, valtuuskuntamatkoja, josta päätetään puhemiehistössä. Mitä tulee puhemiehen matkoihin vaalikauden aikana, se on dokumentoitu Silloin esitettiin hyvin paljon kysymyksiä ja niihin on vastattu. Sitten kysymys tulkkauksesta. Tulkkauksen alalla viime vuosina me olemme toteuttaneet paljon uudistuksia, mutta tässä oli kysymys enemmän käyttäjien ponnisteluista, eli jäsenillä – jäsenet ovat nyt toimineet kurin alaisemmin niin, että kaikki kokoukset eivät enää ole tiistaina ja keskiviikkona, vaan myös maanantaisin ja torstaisin. Eli kapasiteettia käytetään paremmin ja, ja on järjestetty myös iltakokouksia ja niin edelleen. Ja toki äh, tällä sektorilla tarvitaan lisätoimenpiteitä. Me yritämme varmistaa tulkkauksen 24 kielellä. Tätä ei tapahdu missään muualla maailmassa jopa YKssa tulkataan vain kuuteen eri kieleen. Tämä merkitsee sitä, että jos me haluamme jatkaa näin ja me haluamme jatkaa näin, ja me haluamme tehdä sen myös jatkossa, mikäli Eurooppa laajenee esimerkiksi Balkanille, tai äh, jos Kyproksella tapahtuu yhdistyminen, niin silloin turkin kieli tulee mukaan. Jos me haluamme jatkaa näin, niin silloin tämä täytyy toteuttaa tehokkaalla tavalla. Muuten tällainen äh, palvelu ei ole mahdollinen. Eli siis niiden ponnisteluiden lisäksi, mitä käyttäjät ovat tehneet, kuluttajat ovat tehneet aikaisemmin, meidän täytyy sopeuttaa palvelu myös parlamentin uuteen kokouskalenteriin. Vuodelta 2005 oli edelliset työehdot tulkkien kanssa ja sen jälkeen parlamentti on muuttunut hyvin paljon. Me työskentelemme hyvin paljon enemmän lyhyissä kokouksissa, koordinaattoreiden kokouksissa, kolmikantaneuvotteluissa ja oikeastaan vähemmän ähm, tällaisia valiokuntakokouksia, joten tarvitsemme enemmän joustavuutta ja tästä keskustellaan tulkkien kanssa. Keskimääräinen aika tulkkaus kopissa, eli siis keskimääräinen aika, huomioiden kaikki virhe tässä, noin 10 tuntia ja se voisi olla korkeampi ja joustavuus on se tapa, jolla se voidaan mahdollistaa. Mutta me tarvitsemme enemmän oikeudenmukaisuutta myös tulkkien kesken, koska tulkkien kesken erottavat valtavia. Joku on kuusi tuntia kopissa, joku 16. Eli jotkut ovat potentiaalisesti ylikuormitettuja, jotkut alikuormitettuja, ja tämä ei ole oikeudenmukaista. Meillä on myös äh, väärät kannustimet, joka opiskelee lisää kieliä, työskentelee enemmän ja on jälleen tuolla 16 tunnin kohdalla. Ja se, joka sitten taas ei ponnistele opiskellakseen, häntä ei voida käyttää niin hyvin ja silloin hän tekee ehkäpä vain 6, 7 tai 8 tuntia. Eli tässä täytyy olla oikeat kannustinjärjestelmät. Meidän täytyy katsoa myös äh, äh, ylentämisjärjestelmiä niin, että voidaan palkita ihmisiä. Meidän täytyy myös äh, katsoa, minkälaisia ähm, tulkki äh, profiileita me vaadimme, kun me esimerkiksi rekrytoimme uusia tulkkeja. Eli minkälaisia kieliyhdistelmiä, joilla voidaan äh, taata tietyt kokoukset. Ja jos näitä kieliyhdistelmiä hakijoilla ei ole, niin silloin on parempi käyttää freelance-tulkkeja ja koskapa meillä on viikkoja, jolloin meillä on erittäin paljon kuormitusta, viikkoja, jolloin on erittäin vähän, niin meidän täytyy varmistaa, että meillä on tulkkeja käytettävissä silloin, kun on nämä kuormitushuippuviikot. Sen lisäksi täytyy huomioida myös tulkkauksen laatu, se on tärkeää. Ja tulkit ovat esittäneet myös tähän toiveita. Ja puheenjohtajahan jo kokouksen alussa – tässä keskeytti ja pyysi, että puhuisitte hieman hitaammin. Tulkkauksen laadulle on erittäin tärkeää, että ihmiset eivät puhu liian nopeasti. Jos puhe on liian nopeata, niin se on mahdotonta tulkata. Sen vuoksi tulkeille on myös tärkeää, että puhutaan omalla äidinkielellä, kun puhutaan vieralla kielellä, niin silloin laatu usein on heikompaa, joten ehkäpä voisi sanoa, että tulkit vetoavat teihin, että puhukaa hitaammin, puhukaa omalla äidinkielellänne, koska silloin se laatu, se tulkkauksen laatu, jota kolleganne kuulevat, on huomattavasti parempaa. Ja edustaja Piiperi, viimeinen kysymys liittyy turvallisuuteen. Mitä parannuksia on tehty? Erityisesti Brysselissä Brysselissä kärsittiin useita vuosia siitä, että rakennusten ulkoinen turvallisuus ei ollut taattu valtion taholta, kun taas Ranskassa tämä turvallisuustaku on annettu. Pariisin iskujen jälkeen, Charlie Hebdon tammikuun iskun 2015 jälkeen, tilanne vielä muuttui, meillä parannettiin ulkoista turvallisuutta, toki sitä voidaan vieläkin parantaa lukumääräisesti, mutta se on parempaa. Ja me reagoimme eh, myös eh, näihin iskuihin sillä tavalla, että molemmat eh, pääsisäänkäynnit on nyt turvattu. Te olette varmasti nähneet Luxemburgin aukion pääsisäänkäynnin, joka tarjoaa paljon enemmän turvallisuutta, ollen samanaikaisesti myös tehokas. Ja tällä hetkellä nyt sitten Ryvirtsin pääsisäänkäyntiä muutetaan samalla tavalla. Ja maanantaina ehdottiin puhemiehistössä ja sain täyden tuen varapuhemiehiltä, että kaikki sisäänkäynnit on rakennettava sellaisiksi, että ne ovat samalla turvallisuustasolla. Ja sitten ne rakennukset, joissa on lasinen julkisivu, niitä on suojattava paremmin, vältettä, että voisi välttää sirpale mahdollisuudet iskun sattuessa. Ikävä kyllä Brysseli, Bryssel on paikassa, jossa on keskittymä kaikenlaisia terrorialueita ja me emme voi kantaa sitä riskiä, jos jotain tapahtuisi. Eh, presidente, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki nyt tuli sanotuksi. Eli ehdottaisin nyt, että kuuntelemme valiokunnan jäseniä, eli ei viedä heitä nyt puheaikaa, eli ehkä vastaan sitten tämän keskustelun jälkeen. Niin- Sopii. Ja nyt sitten poliittisten ryhmien edustajat kaksi minuuttia. Pilkää kiinni puheajasta ja sosiaalisten ryhmästä Schwogen ensin. No, I, I think perhaps, uh, we could have the, uh, the... Niin ehkä varjoistelijat voivat, voisivat puhua ensin. Also, Siis kuka nyt seuraavaksi? Liberatski, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Uzgodniliśmy z panią Ines Ajala-Sander, że to ja będę pierwszym mówcą. Kiitos. Niin sovimme Ajala Senderin kanssa, että minä puhun ensin. Haluaisin kertoa, että olemme tavanneet edustaja Piiperin kanssa useamman kerran ja minulla on tästä hyvin myönteinen vaikutelma, todella myönteinen vaikutelma. Kiitoksia Piiperille hyvästä yhteistyöstä. kuuntelin ilolla sitä, mitä sanoitte täällä tätään ja tänään, ja tämä oli viesti myös hallinnolle. Minusta meidän pitäisi olla tässä hieman itsevarmempia. Ei ole kyse pelkästään vedestä, vaan muistakin asioista. Tuen täysin sitä, mitä Piper tässä sanoi. Yleiskommenttina vastauksena tuomioistuimelle ja sisäiselle tarkastajalle – Muistakaa, että tämä on hyvin ainutlaatuinen toimielin. Meitä ei ole montaa samanlaista. Totta kai meitä tulee arvioida suoriutumisen perusteella ja parlamentin tulisi toimia tehokkaasti. Mutta ei tämä mikään tulitikku tehdas ole. Puhun tästä, koska olen itse puhemiehistön jäsen ja tiedän paljon asioista – turvallisuusasioista pari sanaa. Olemme saaneet tietoa tässä siitä, miten hallinto näkee nämä asiat. Olen kuitenkin kuullut valituksia edustajilta. He haluavat olla varmoja siitä, että heidän lapsensa muun muassa päiväkodissa tai tuolla ruokalassa ovat turvassa. Ja totta kai tästä aiheutuu kuluja Meillä on kahdeksan hanketta vireillä. Noiden sisäänkäyntien uudistaminen on yksi. Lasin vaihtaminen luodin kestäväksi on toinen. Ruokalan seinistä, lasiseinistä on siis kyse, että edustajat olisivat turvassa, kun syövät siellä. Yleisesti ottaen sanoisin, että tilanne... Niin ikävä kyllä teidän puheenjohtaja nyt loppui. Kiitos. Saisinko vielä yhden minuutin? Thank you very much. I will remember forever. Kiitoksia. Muistan ikuisesti tämän palveluksen. Sprawa gości, wizytorsów. Oczywiście tu jest problem, że... Niin, vierailijoista vielä. Tämä on vähän hankala aihe. Tämä ongelma pitää ratkaista, mutta kyllä meidän pitää jatkossakin pystyä kutsumaan tänne vieraita tällä hetkellä en näe mitään järkevää vaihtoehtoa tälle nykyjärjestelmälle. Jos haluamme kutsua tänne vierailijoita, niin silloin siihen täytyy olla varoja käytettävissä. No sitten liika byrokratia, erityisesti tämän vuoden alusta lähtien. Muun muassa avustajamme käsittelevät valtavia, valtavia paperimääriä Tämä ei koske niinkään vuoden 2014 talousarviota, vaan tämä on ihan nykypäivän aihe, mutta me hukumme paperiin tämän byrokratian vuoksi. Ja tämän ongelman ratkaiseminen voi olla vaikea, mutta kehitystäkin on tapahtunut. Kiitos sitten pääsihteeri, olkaa hyvä. Ja herzlichen Dank, ich werde versuchen mich auch. Kiitos. Eh, yritän myös olla lyhykäinen sanoissani. Me olemme samaa mieltä ruokalasta, samoin kuin yleisellä tasolla turvallisuudesta. Tämä viimeinen asia, jonka otitte esiin, nämä paikalliset avustajat, niin kaikki lisää asiakirjat ovat teidän mielestänne lisäbyrokratiaa, mutta samanaikaisesti vaaditaan myös avoimuutta. Eli meitä on vaadittu toimimaan avoimemmin niin, että meillä on enemmän valvontaa, että on enemmän asiakirjoja, mutta toisaalta sitten se merkitsee sitä, että tulee myös enemmän kuormitusta ja hallinnollisia töitä. Ja noudatan tässä itse asiassa nimenomaan teidän valiokunnanne toivetta. Kaksi minuutin, kollegi Stechowski. Sitten kaksi minuuttia. Eh, vážený pane generální, eh, generální... Pääsihteeri. Täällä on nyt tullut esiin eri asioita ja minulla on pari kritiikin aihetta, mutta meillä on kuitenkin hyvä suhde ja me haluamme jatkaa tätä hyvää suhdetta. Te sanoitte, että te valvotte näitä toimistoja, tutkitteko niitä myöskin jäsenvaltioissa ja katsotteko, millä tavalla Euroopan parlamentin työtä tehdään ja oletteko tyytyväisiä siihen? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Itse en ole kyllä tyytyväinen. Te puhuitte tuottavuudesta. Oletteko samaa mieltä siitä, että tuottavuutta ei voi mitata ainoastaan määrällisesti. Te puhitte tulkeista, jotkut tulkkaavat seitsemän, jotkut 16 17 tuntia. Ei se minulle ole tärkeää. Tulkien työ liittyy siihen, onko se hyvää vai huonoa. Ja minulle on aivan sama, onko joku 18 tuntia tulkkaamassa vai ei. Ja jos joku tuntaa tulkkaa 18 tuntia, niin laatu ei ehkä ole niin hyvä. Ja sitten oletteko valmistelemassa myöskin sitä, miten hallinnon, hallintohenkilöstön työn tuottavuutta ja laatua mitataan? Ja miten sitten katsotaan, miten tietyt hallinnon jäsenet toimivat? En ole missään toiminnassa nyt näin paljon ylimielisyyttä ja olen toiminut monissa elimissä ja parlamenteissa. Ja joskus minua yllättää, että parlamentissa on tällaisia työntekijöitä. Ja sitten haluaisin vielä kuulla, kun on parlamentissa väliaikainen sopimus ja se sitten päättyy joulukuussa, niin miksei ole sopimusta, miksei sopimusta voida jatkaa, jos olemme tyytyväisiä näihin henkilöihin. Ja jos on vaikka virkamiehiä, joilla on asuntolainoja, he joutuvat pelkäämään tulojensa puolesta. Onko tämä parlamentin mielestä oikea käytänne? Gut, äh, herzlichen Dank. Äh, ich nehme... Kiitos. Ensimmäinen äh, kysymys. Te sanoitte toimista, mutta nähtävästi te tarkoititte siis kotimaissa olevia toimistoja. Minusta me teemme ihan hyvää työtä, mutta pitäisi miettiä, mitä me haluamme näillä mitä me haluamme tehdä näillä ulkoisilla toimistoilla tehdä ja mikä on se ajatus ja kenen kanssa me haluamme kommunikoida. Meillä on usein hyvin pieniä tämmöisiä parlamentin edustustoja, jossa on 12-13 ihmistä. Kenen kanssa me haluamme kommunikoida? Sen vuoksi uskon, että Berliinin miniparlamentaarium on erittäin mielenkiintoinen pilottiprojekti. Mikäli se toimii, niin silloin me olemme löytäneet välineen, jolla me kyseisellä paikkakunnalla kykenemme tavoittamaan 100-150 000 kansalaista ja kertomaan heille Euroopan parlamentista – Tämä olisi tehokasta kommunikointia ja tiedottamista suhteellisen pienellä henkilöstömäärällä yhden suuren kertainvestoinnin jälkeen. Eli mikäli Berliinin projekti toimii, niin voisin ajatella, että tämä olisi hyvä vastaus siihen, miten kommunikoimme laajalla sektorilla kansalaistemme kanssa jäsenvaltioissa. Toinen kysymys Mitkä ovat nämä kertoimet, lehdistötoimet, kansalliset parlamentit, yhteydet ja niin edelleen? Minun ehdotukseni näille tiedotustoimistoille on, että kommunikointi on se, missä painopisteen pitäisi olla. Puhemiehistö tulee tekemään uuden luettelon tai kuvauksen näistä tehtävistä ja minä kannatan tätä. Toinen kysymys, voiko työtä mitata? No, tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska varainhoitoasetuksessa sanotaan, että meidän täytyy mitata työtä. Varainhoitoasetuksen mukaan meidän velvollisuutemme on mitata työn tehokkuutta. Ei ole kysymys siitä, haluammeko me vaiko emme, vaan varainhoitoasetus määrää niin. Tämä mittaaminen ei voi olla ainoastaan määrällistä. Olette oikeassa. Jos joku istuu tulkki liian kauan tulkkikopissa, hänen suorituksensa on todennäköisesti huonompi. Eli emme voi puhua ainoastaan määrästä, meidän pitää puhua myös laadusta. Mutta mitä sitten tulee tähän aikaan, kuinka paljon viettää kopissa, kuka kieliyhdistelmänsä perusteella on hyvin käytettävä. Ja tämä on se kysymys, joka meitä eh, kiinnostaa, koska jos me rekrytoimme vääriä kieliyhdistelmiä, silloin näitä työntekijöitä ei voida käyttää. Me tarvitsemme valmiutta ja meillä on myös ihmisiä, jotka ovat valmiita oppimaan kieliä, mutta me tarvitsemme myös sitä, että he oppivat oikeita kieliä niin, että voidaan tarjota palvelu hyvällä tavalla jäsenille. Ja mitä tulee, perus, mitä tulee sopimuksiin, minä pyrin aina siihen, että sopimukset, äh, jotta väliaikaiset sopimukset, joita on tehty, ne, niitä pidennetään aina maksimaalisesti. Eli jos jollain on äh, väliaikainen työsopimus, se, sitä jatketaan siihen maksimiaikaan, eli kuuteen vuoteen asti, niin että voidaan antaa tietty turvatakuu työntekijöille. Ja olisi, siis täytyy selvittää, että joissain kielissä tulkkaustunti maksaa 500 euroa keskimäärin. Ja sitten Gerbrandi, olkaa hyvä. Dank u wel, eh, voorzitter. En, eh, Kiitos eh, puheenjohtaja ja kiitos pääsihteerille ja puhemiehistön edustajalle ja meidän esittelijä Piiperillemme. Minulla on kolme hyvin yksinkertaista kysymystä pääsihteerille. Ensimmäinen on, Mikäli pääsihteeri, eh, tai kun te ensimmäistä kertaa kokoontutte puhemiehistössä ja puhutte tulevasta budjetista, onko ensimmäinen kysymys aina, mistä me voimme leikata ja säästää? Kysyn tätä siksi, että olen eh, ohimennen kuullut, että nyt jo vuoden 2017 Äh, budjettikeskusteluissa puhutaan 3,9 prosentin korotuksesta. Eli mikä on puhemiehisten tavoite tässä budjetin laadinnassa? Toinen kysymys liittyy toimielinten väliseen sopimukseen hallinnon leikkaamisesta 281 paikkaa 5 prosenttia henkilöstä. Ja toki me olemme tässä mukana mutta ehkä voisitte auttaa minua hieman, millä tavalla minä kotona Alankomaissa selitän, että samalla hetkellä me parlamentaarikkoina olemme lisänneet tukea tai maksuamme 1500. Eli jos parlamentissa on vähemmän työntekijöitä, niin voidaan toki pyrkiä siihen 281 virkaan, jotka leikataan. Kaikille on varmasti ihan oikeudelliset syyt sille, että ää, ei toimita toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti, mutta miten minä poliittisesti voin selittää tämän valitsijalle, minun äänestäjilleni? Sitten vielä lopuksi kysymys tästä yleiskulukorvauksesta. 2015 me hyväksyimme täysistunnossa päätöslauselman, jossa vaadimme enemmän avoimuutta ja selkeitä sääntöjä. 15. lokakuuta tässä valiokunnassa Velle kertoi meille että me tarvitsemme 75 työntekijää lisää, että voimme valvoa. Ja sitten puhuttiin tällaisesta pistokoevalvonnasta ja silloin pääsihteeri sanoi, että tämä voi toki olla mahdollista. Kollegat De Jong ja minä me lähetimme sitten kirjeen pääsihteerille ja kysyimme, koska nämä käynnistetään nämä pistokokeet, käynnistivätkö ne heti? Emme ole saaneet tähän vastausta. Ja meidän äh, kirjalliseen kysymykseen me emme ole saaneet siis vastausta. Voitteko te kertoa, koska nämä eh, pistokoevalvonnat käynnistyvät vai ovatko ne jo käynnistyneet? Ja jos näin ei ole, niin miksi ei? Niin saitte minuutin ylimääräistä puheaikaa. Sitten pääsihteeri. Gut, eh, herzlichen Dank. Kiitoksia näistä kolmesta kysymyksestä. Ensinnäkin parlamentin talousarvio. Se on tässä luonnoksessa olen tästä sopinut varapuhemiesten kanssa ja tämä yleinen budjetti nousee 1,7 prosenttia. Ja sen lisäksi on investointeja ehdotettu turvallisuuden alalla. Viime vuonna budjettivaliokunta oli samaa mieltä siitä, että turvallisuusinvestoinnit lasketaan erikseen. Ne eivät ole osa tätä normaalia talousarviota. Ja jos me haluamme nyt nopeasti varmistaa sen, että kaikilla sisäänkäynnillä on sama turvallisuustaso. Esimerkiksi sitten kun ajatellaan edustajien ravintolaa, niin ne ovat sitten erityiskuluja, jotka sitten pitää nähdä myöskin sellaisena. Tämä luonnos on esitelty puhemiehistölle ja sitten neuvosto on päättänyt siitä, että iirin kieli otetaan käyttöön virallisena kielellä. Eli silloin pitää rekrytoida tulkkeja ja kääntäjiä. sekä ei ole mikään tavallinen kuluerä. Sitten toinen kysymys, monivuotinen rahoituskehys. Niin hallinto säästää 5 prosenttia hallinnosta. tämän jaettu vuosien välille eri pääosastoissa – parlamentin täysistunnossa päätettiin, että poliittiset ryhmät jätetään näiden säästöjen ulkopuolelle. Eli tämä on poliittinen päätös täysistunnossa. Eli hallinnosta leikataan 5 prosenttia näistä paikoista, mutta poliittiset ryhmät eivät kuulu näiden leikkausten piiriin. Ja jos oikein muistan, niin talousarvion valvontavaliokunta ja budjettivaliokunta tukivat tätä kantaa. Eli tämä oli poliittinen päätös jota sitten noudatamme. Sitten sihteeristökulujen osalta viime vuonna sitä nostettiin, eli 1500 euroa tänä vuonna. Eli se on nyt ainoa korotus tällä lainsäädäntökaudella tähän mennessä. Ja tietysti voidaan sanoa, että jos nyt puhutaan viidestä vuodesta, niin se on sitten noin yhden prosentin mukautus. Eli onko muita korotuksia ja mikä on kokonaistilanne? No, varmasti myöskin sitten avustajat haluavat näitä indeksikorotuksia. Näin ei ole aikaisemmin tehty, mutta tämä on poliittinen päätös, jonka puhemiehistö teki intensiivisten keskusteluiden jälkeen. Sitten nämä valvonta- ja pistokoekysymykset. Viimeksi totesin, että täysistunto päätti, että nämä, tämä, tämä pitää olla kustannusneutraalia. Eli yhtäältä pitää olla valvontaa, toisaalta se ei saa kuitenkaan maksaa mitään. Ja sitten teimme selväksi, että tällainen yhdistelmä ei toimi. Eli jos halutaan kunnollista valvontaa, se oli se liittyy 45 henkilöön, jotka pitää palkata. Tämä nyt ei koske näitä pistokokeita. Sielläkin kyllä voi olla ongelmia ja rahoituskysymysten pääosasto voi milloin tahansa tehdä tällaisen päätöksen, jos se katsoo, että se on tarpeen. Kiitos sitten ECRstä Widgetin. I'll try to distribute the time between me and niin yritän jättää Neskillekin puheaikaa. Minulla on kolme konkreettista kysymystä. Ensimmäinen on se, että Europarl, tai koska Europarl TVtä, ulkopuoliset tutkimukset ovat osoittaneet, että tätä kannattaa jatkaa. Voitteko kertoa tästä lisää ja ehkä lähettää meille tämän tutkimuksen? Toinen kysymys koskee parlamentaarikkojen käytännön sääntöjä. Voisitteko kertoa sen tarkastuksista lisää ja lähettää myös tuon raportin meille. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Puhemiehistön asiakirjoista. Meille on kerrottu, että ne ovat sisäisiä asiakirjoja, mutta sitten aika usein niitä vuodetaan ulkopuolisille. Voitteko kertoa, mitä näiden vuotojen pysäyttämiseksi on tehty, jos ne ovat kerran niin tärkeitä luottamuksellisia asiakirjoja? Kiitos. Dziękuję bardzo przede wszystkim e, panu posłowi sprawozdawcy, panu Piperowi za świetne... Kiitoksia esittelijä Piper hyvästä mietinnöstä. Tämä on osoitus parlamentin hyvästä ja tehokkaasta yhteistyöstä. Politiikka on tiimityötä ja Tässenin kanssa meillä on samoja kysymyksiä ja haluaisin lisätä vielä pari asiaa. Olen samaa mieltä siitä, että tiettyjä kulurajoituksia toisinaan, ne toisinaan kasvavat groteskeihin mittoihin. Ja tällaiset toimet eivät paranna parlamentin imagoa ja kunnioitusta. Ja sitten toinen kysymys, tämä ehkä on tekninen kysymys, mutta en nyt tätä ihan ymmärrä. Eli kysymykseni. Miksi olemme saaneet kirjeen, jossa on todettu, että näiden TV-kanavien joukossa, joita voimme katsoa toimistoissamme, puolalaisia kanavia ei enää näytetä. Eli Selittäkää tämä. Kiitos ja kiitos myös puheajan kunnioittamisesta. Pääsihteeri, olkaa hyvä. Ensimmäinen kysymys Europarl TVstä, se oli teidän ensimmäinen kysymyksenne toimitamme teille tämän asiakirjan. Meidän kannalta me Europal TV on kehittynyt ihan hyvin, mutta nimi on ehkä hieman väärä. Europal TV ei ole mikään televisiolähetin, vaan se on videotarjontaa, joka on ihan normaalia. Se on siis vain videotarjontaa. Se mikä on hyvä, näiden ihmisten määrä, jotka katsovat tätä videota, kasvaa koko ajan ja kustannukset pienenevät Eli kustannukset per henkilö, jotka katsovat näitä videoita, ovat yhä järkevämpiä. Eli me olemme menossa hyvään suuntaan jo muutaman vuoden ajan on näin. Ja lähetän teille tämän asiakirjan. Toinen kysymys, siihen minun täytyy sanoa, että nyt että te puhuitte niin nopeasti, että minä en pysynyt tulkkauksessa mukana, kun se meni niin nopeasti, eli pitää varmaankin pyytää tulkkeja puhumaan hieman hitaammin ehkäpä me voimme hoitaa tämän äh, kahdenvälisesti. Mutta te pyysitte jotain asiakirjaa, toki hoidetaan asia. Kolmas kysymys äh, oli puhemiehistön sisäiset asiakirjat ja miten voimme e, välttää niiden valumisen ulos. Me teemme tässä parhaamme ja sen vuoksi äh, puhemiehistön asiakirjat ovat sisäisiä ja pyrimme pitämään ne sisäisinä. Mutta puhemiehistön kokouksessa, mikäli se ei ole suljettujen ovien takana, niin siellä on noin sata osallistujaa. Eli siellä on niin paljon osallistujia, eikä voida sulkea pois, etteikö joku sieltä sitä asiakirjaa sitten antaisi käyttöön. Hyvin harvoin meillä on kokouksia suljettujen ovien takana ja silloin paikalla on vain puhemiehistön jäsenet. Ja jos te kerrotte minulle sitten kahdenvälisesti tämän toisen kysymykseni vastaan. Ja sitten Czerneskin, mikä kirje, kuka kirjoitti, koska, niin voin teillekin vastata. Niin näistä kirjallisista vastauksista. Täällä vielä seitsemän nimiä listalla. Eli näitä kirjallisia kysymyksiä tulee sitten lisää. Ja Guesta de Jong, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Nyt vaikuttaa siltä, että ihan hyvin menee, sanoin tämän myös viime vuonna. Mutta nyt on tiettyjä asioita, jotka minusta eivät mene niin hyvin. Ensimmäinen puhemiehistön kokous ja se asiakirja, koska minulla on varapuhemies eh, ryhmässäni, niin olen voinut seurata tätä mukana. Ja tämä vastaus siitä, että yleisesti ottaen on aika arkaluoteista eh, julkaista tiettyjä asiakirjoja, koska näinhän myös neuvosto aina sanoo keskusteluissa, että neuvosto ei anna julkaise asiakirjoja sen vuoksi, että ne ovat liian arkaluonteisia. Eli meidän täytyy tehdä ero luottamuksellisten ja muiden asiakirjojen välillä – ja tämä minusta olisi hyvä parlamentille ja parlamentin ulkoiselle kuvalle, että äh, asiakirjat olisivat äh, avoimia, mutta esimerkiksi meidän puhemiehistömme tekee usein päätöksiä ilman, että me voimme vaikuttaa niihin. Täällä puhuttiin äh, myös käytännössäännöistä ja oli hyvin paljon parlamentaarikkoita, joilla oli erilaisia muitakin sitoumuksia ja niihin oli hyvin vaikea puuttua. Ja sen vuoksi pyytäisinkin, että meillä olisi parempi järjestelmä, jotta eturistiriitoja voitaisiin välttää. Ja minusta esimerkiksi Euroopan parlamentin internetsivuston pitäisi antaa mahdollisuus niille, jotka aktiivisesti haluavat kirjata sinne, kenenkä lobbareiden ja muiden kanssa he ovat yhteyksissä. Tämä pitäisi tapahtua avoimesti nettisivustolla eikä mitenkään salassa salamyhkäisesti. Ja tuen sitä, mitä Gerbrandi sanoi tästä yleisestä äh, kulukorvauksesta, ja olen pahoillani siitä, että me emme ole saaneet äh, vielä vastauksia äh, tähän pistokoejärjestelmään, onko se alkanut ja millä tavalla se toimii. Sen jälkeen me vasta voimme puhumaan, mitä se maksaa ja onko se sen arvoista. Viimeinen huomio, meillä on ollut hyvin paljon kritiikkiä näistä 128 äh, virasta ja, ja esimerkiksi tulkkauksesta ja siitä, että aina pienten kielten tulkkeja ei ole olemassa eikä ole minkäännäköistä reserviä tulkeista. Onko tämä kritiikki tätä taulukkia, taulukkoa kohtaan oikeutettua ja mikä, mitä tulee tulkkien oikeuksiin? Vielen Pääsihteeri, olkaa hyvä. Ja, herzlichen Dank. Ähm... Kiitoksia. Edustaja Dion, teillä oli tässä neljä kysymystä. Ensinnäkin nämä asiakirjat puhemiehistössä. Olemme kirjallisesti todenneet, että pöytäkirja ja esityslista ovat julkisia ja toiset asiakirjat eivät. No, tässäkin on erilaisia arvioita. Joku sanoi, että miksei näitä asiakirjoja julkisteta, niiden tulisi olla julkisia. Eli tässä on poliittisesti erilaisia kantoja. Sitten nämä säännöt. Tehän olitte aktiivisesti mukana tässä työssä ja puheenjohtaja, puhemies Busek silloin aikoinaan. Ja silloin hän luotiin hyvin kunnianhimoiset säännöt. Ja ne sitten saivat tukea kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Se ei tietenkään tarkoita, etteikö asioita voitaisi parantaa – ja tässä puhuttiin myöskin mahdollisuudesta, tässä puhuttiin tästä nettisivusta, eli mielestäni tämä on ihan oikea lähestymistapa ja meillä pitää olla tekniset edellytykset tälle, myöskin vapaaehtoispohjalta. Sitten tämä tulkkauskysymys, niin pieniä kieliä suojellaan myöskin pienempiä valtuuskuntia. Meillä on tällä vähimmäisedustus joka tapauksessa. Ja sanoitte, että olette hiukan huolissanne ja se on totta, koska me tarvitsemme muutoksia. Aina kun on muutoksia, on huolestuneisuutta, mutta nämä muutokset ovat tarpeen, jotta pitkällä aikavälillä useammat jäsenvaltiot saavat tulkauksen kaikilla kielillä tehokkaasti ja kohtuulliseen hintaan. Me keskustelemme nyt siitä, millaisia muutoksia tarvitaan, mutta selvää on, että muutoksia tarvitaan. Se on kiistämätön fakta. Tämänhetkiset työehdot vuodelta 2005 ovat vanhentuneet, koska istuntokalenteri ja työtapamme parlamentissa on täysin muuttunut. Eli meidän täytyy tehdä muutoksia ja muutoksista täytyy keskustella rauhallisesti, mutta parannuksia tarvitaan tällä alalla.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 liittyy avustajiin ja paikallisiin avustajiin. Ensimmäinen tammikuuta lähtien on tullut tiukennuksia ja toivottavasti se on johtanut myös parannuksiin. Mutta tässä on kuitenkin hyvin paljon epätasapainoa. On noin 20 edustajaa, jolla ei ole Brysselissä lainkaan avustajia. Miten sillä tavalla voi työskennellä? Ja sitten taas on sellaisia, joilla on yli 10 paikallista avustajaa. Tämä epätasapaino tasapaino on yhä vielä olemassa. Mit, mitä te teette tämän muuttamiseksi? Toinen kysymys. Sihteeristö, tuki tai tämä yleisä raha. Minun kysymykseni ei liity siihen, minkälaisia tarkistuksia te haluatte tehdä ja mitä kustannuksia nämä tarkastukset aiheuttavat. Kysymys ei ole valvonnasta, vaan kysymys on avoimuudesta. Ja emme me avoimuuteen tarvitse niin paljon työntekijöitä, eikä se tuo mukanaan niin paljon kustannuksia, vain se, että toimitaan kaikessa avoimesti. Kolmas kysymys liittyy tähän CO2 offsettingiin. Parlamentillahan on ohjelma tähän CO2-päästöjen vähentämiseen ja meillä on myös ohjeet toiminnallemme, mutta näyttää siltä, että tämä ei riitä CO2-päästöjen vähentämiseen. Miten paljon rahaa me tarvitsemme tämän toteuttamiseen? Ja sitten vielä Viimeinen kysymys liittyy äh, ilmiantajien suojeluun. Usein on kysymys, äh, nämä säännöt eivät suojele tarpeeksi paikallisia avustajia. Tämä ei todellakaan tarjoa tarpeeksi suojaa paikallisille avustajille. Voisinko tähän tehdä parannuksia? ja voitaisiinko näitä uusia sääntöjä sitten mahdollisesti parannella. 6. tammikuuta saimme tietää näistä uusista säännöistä liittyen ilmiantajiin, mutta tätä tarvisi, täytyisi vielä parantaa. Ja, herzlichen Dank, Herr... Äh, Kiitoksia, tästä Javor. Te puhuitte Unkaria. Pari viikkoa sitten oli korjattorakouksessa budjettivaliokunnassa ja Unkarin tulkin tulkki sai moitteita siitä, että hän ylipäänsä oli siellä, koska unkarainen edustaja sanoi, että olen unkarainen, mutta en puhu unkaria, tässä menee verovaroja hukkaan. Eli silloin kanta oli hiukan erilainen kuin teillä. Sitten avustajista. Niin on totta, että tämä on aika ongelmallista, jos siis puhemies katsoo, että joillain jäsenillä ylipäänsä ei ole mitään avustajia Brysselissä. Ja siksi puhemiesto päätti, että 25 prosenttia näistä varoista voidaan käyttää ainoastaan Brysselissä ja Strasbourgissa toimivien avustajien palkkoihin. Eli ei voi enää olla niin, että nämä kaikki varat käytetään sataprosenttisesti paikallisesti, eli korkeintaan 75 prosenttisesti uusien sääntöjen mukaan. Ja sitten ja tästäkin keskusteltiin pitkään puhemiehistössä. Sielläkin oli erilaisia näkemyksiä. Eli kuinka paljon voi olla paikallisia avustajia? Onko tässä vähän liioiteltu? Puhemiehistö tuli siihen tulokseen. Eli nämä epämuodolliset suuntaviivat, jotka liittyivät paikallisten avustajien palkkioihin, niin erityisesti jäsenvaltioissa, joissa on hyvin alhainen palkkataso niin se saattaa johtaa juuri tällaiseen kehityssuuntaan, esimerkiksi Romaniassa tai Puolassa, koska silloin ei makseta kunnollisia palkkoja päteville avustajille. Ja siksi puhemiehistö päätti kahdesta asiasta. Ensinnäkin on nyt tämä uusi yläraja. Se liittyy näihin avustajien säännöstöön. Ja näistä ylärajoista on nyt tehty sitovat. Aikaisemminhan tämä yläraja oli suositus, nyt ne ovat sitovia. Eli nyt täytyy katsoa, mikä on sitten vuoden kuluttua tilanne ja johtaako se sitten siihen, että meidän täytyy sitten miettiä uudenlaista rekrytointipolitiikkaa tietyissä jäsenvaltioissa. Sitten te puhuitte vielä näistä yleisistä kuluista – No, tämäkin on jatkuvasti esiin tuleva aihe puhemiehistössä. Tästäkin on erilaisia näkemyksiä parlamentissa. Ja tämänhetkiset säännöt heijastelevat sitten enemmistön kantaa puhemiehistössä. Sitten nämä hiilidioksidipäästöt. Puhemiehistö päätti, että kaikki päästöt nyt lasketaan. Kaikki hiilidioksidipäästöt, jotka parlamentti aiheuttaa, tarkoittaa, onko meillä tähän nyt riittävästi varoja niiden neutralisointiin. Tämä liittyy vain hintojen kehitykseen. Tehän tiedät, että hinnat ovat muuttuneet huomattavasti ja lähdemme nyt siitä, että mitään budjettiongelmia ei tule näiden hiilidioksidipäästöjen neutralisoimisesta. Eli 250 000 euroa on varattu tähän ja ne voidaan käyttää tähän neutralisointiin mutta tämä riippuu sitten siitä, miten nämä hinnat kehittyvät. Jos käy ilmi, ettei ole mahdollista täysin neutralisoida näitä, niin sitten meidän täytyy miettiä vähän budjettia uudelleen ja budjettivaliokunnan täytyy uudelleen sitten käsitellä tätä kysymystä. Neljäs kysymys liittyy näihin väärinkäytösten paljastajiin. Niin kuin kaikilla aloilla me aina haluamme löytää yhteisiä sääntöjä eri toimielinten välillä, koska on tietysti huono, jos komissiossa on yhdet säännöt, neuvostossa toiset ja meillä on sitten kolmannet. Ja myöskin kun ajatellaan oikeusvarmuutta tällä alalla, niin se ei ole mikään hyvä tapa toimia näin. Ja viime vuoden joulukuussa tuli sitten selväksi, että me emme pysty saamaan aikaan yhteisiä sääntöjä kaikkien toimielinten välillä. Ja siksi päätin, että koska me tarvitsemme tällaisia sääntöjä, niin me teemme sitten tästä päätöksen sisäisten sääntöjen osalta parlamentissa. Eli me tarvitsemme näitä sääntöjä, jotka liittyvät väärinkäytösten paljastajien. Sitten avustajien liittyy yksi ongelma. Eli muiden henkilöstön jäsenten konfliktitapauksissa voidaan varmistaa, että heidät voidaan siirtää toiselle paikalle. Meillä on tällainen mahdollisuus, ja näin heitä voidaan suojella. Ja tämä sitten parlamentin jäsenen osalta ei ole mahdollista, eli yhden parlamentin jäsenen avustajaa ei voida siirtää toiselle parlamentin jäsenelle, eikä myöskään hallintoon. Tämä on nyt sitten ihan objektiivinen ongelma tällä alalla. Me olemme tästä tietoisia, mutta emme nyt tälle asialle pysty tekemään mitään tällä hetkellä. Kiitoksia. Täällä on vielä seitsemän nimeä listalla ja koittakaa pitää nyt tästä minuutin puheajasta kiinni. Eli jos pääsihteerillä hiukan vielä aikaa, niin haluaisin ottaa nämä kaikki seitsemän kerralla. Ja seuraavaksi Lope Fontanier, yksi minuutti. Muchas gracias, señora presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin vielä Veleltä kysyä tulkkauspalveluista ja sen tuottavuuden parantamisesta. Meidän täytyy tehdä budjettisäästöjä, mutta olen huolissani, että tämä sitten haittaa laatua. Tästä on puhuttu aika paljon, ei tiedä, että tästä nyt käydään neuvotteluita tulkkien delegaation kanssa ja meidän täytyy nyt sitten odottaa näitä tuloksia, mutta kun te puhutte siitä, että lisätään näitä tulkkaustunteja, jotta voidaan lisätä tuottavuutta, niin mitä se tarkoittaa? Siis aiotteko vähentää tulkkien määrää kopeissa tai koppien määrää, jotka tulkkaavat jonkun työviikon aikana, eli miten tämä toteutetaan. Ja olen myöskin huolissani, kun puhutte siitä, että jos jossain vaiheessa kopissa onkin vain kaksi henkilöä, niin mitä se sitten tekee tulkkaukselle? Siis suljetaanko kopit vai mitä tässä tapauksessa käy? Sitten Ajala Sender. Kiitoksia. Haluaisin vain puhua näistä säästöistä. Täytyy muistaa, että tässä on muuta asiaa. Siis Vilandithan piti olla täällä, mutta hän ei ole. Hänellä on pari, milloinkin olisi pari muuta kokousta tässä saman aikaan. Eli jossain vaiheessa meidän täytyy löytää tasapaino näiden säästöjen ja sitten päällekkäisten kokousten osalta. Veronikahan tästä jo puhui. Ja Miten hallinnossa siis on toimittu? Meillähän nyt on tiettyjä ongelmia joskus tulkkikopit ovat tyhjiä. Ja sitten kansallisten parlamenttien toimistot ovat täällä toi, tiloissamme. Maksavatko he vuokraa? Ja sitten tämä kysymys 90. Tämä New World of Work – Minun täytyy valittaa nyt tästä, koska vastaus tähän kysymykseen kyllä häiritsee minua ja en voi tätä hyväksyä. Siis onko tämä vitsi? Tässä puhutaan kokouksesta, jossa sanotaan, että kustannushenkeä kohteen oli alle tuhat euroa, mutta minä nyt en oikein ymmärrä, mitä tässä haetaan takaa. Sitten kollega Balcisi. Ačiū, gerbiama pirmininkė. E, Kiitoksia. Niin minulla on muutama kysymys. Su parlamentaarų darbo vertinimo. Kaip žinia, mūsų darba... Niin aivan ensiksi parlamentaarikkojen työ ja sen arvostus. Toimittajat katselevat tällaisia luokitussivustoja. Ja me olemme ilmeisesti tukeneet niitä. Tällainen Hot Watch Europe-sivusto on yksi niistä. Olisin kysynyt pääsihteeriltä, että eikö parlamentaarikkojen pitäisi vahvistaa yhteistyötä näiden tahojen kanssa, koska sehän vahvistaa meidän työmme arvostusta, eikä kyse ole vain tilastotiedoista, sitten toinen kysymys. Nuo ruokalat, minusta ruoan laatu ja taso siellä on noussut, mutta toisaalta sitten suuri määrä ruokaa menee siellä hukkaan. Eikö tätä ongelmaa saada ratkaistua? Sitten palkat. Seuraavana puhujalistana Julin. Hvala za besedo, predsedujoča. Najprej se bom dotaknila področja javnih naročil in o tej eh, napaki, ki se je pojavila, o katero ste omenjali, tako da me... Kiitoksia. Ilmeisesti tässä puhuttiin tästä virhetasosta. Ja miten te arvioitte tämän virhetason? Kuka on vastuussa tästä? Tutkitteko edes tätä asiaa? Ja sitten mainitsitte siitä, että valvontaa tullaan lisäänty, lisäämään. Miten te hoidatte tämän? Me, jotka hoidamme budjettia, olemme myöskin täällä KONT-valiokunnassa. Ja ongelma on se, että kokouksia on päällekkäin. Sitten turvallisuuspalvelut. Kuinka paljon kustannukset ovat nousseet. Ja tulkkauksesta en nyt sanoisi, etteikö tämä vaikuta mitenkään parlamentin jäseniin. Esimerkiksi liikennevaliokunnassa ei enää ole Slovenian tulkkausta. Ja sitten on muita kokouksiakin myös, joissa ei ole Slovenian tulkkausta saatavilla. Eli milloin aiotte hoitaa sen, että kaikki kielet ovat käytettävissä? Seuraavaksi kollega Manka. Ďakujem pani predsednička za pozvanie. Som členom rozpočtového Kiitos puheenjohtaja. Minä olen myös budjettivaliokunnan jäsen, olen ollut siellä jo 12 vuotta, olen nähnyt, että muutoksia on tapahtunut, mutta jotkut asiat pysyvät samana. Noin 10 vuotta sitten kävi niin, että, tai oli niin, että me emme saaneet tätä budjettiraporttia muuta kuin yhdellä kielellä, ja koko parlamentti jumitti sitten sen takia. No nyt käy niin, että raporttia saadaan ainoastaan tällä yhdellä kielellä ihan yleisesti, ja se näyttää olevan ihan yleinen toimintatapa – marras-joulukuussa yhden viikon aikana oli kahdeksan tulkkauskoppia, jotka oli suljettu. Minusta se vaikutti meihin kaikkiin. Tämä ongelma on ratkaistava jotenkin, muuten sillä on valtavat vaikutukset. Jos meillä ei ole tarpeeksi resursseja, niin silloin kaikkia tarpeita ei pystytä kattamaan ja se vaikuttaa lainsäädäntötyöhön. Tilastotietojen mukaan tulkit tulkkaavat 10,7 tuntia viikossa. Tämä on totta kai keskiarvo, eikä siihen sisälly, tai siis siihen sisältyy pelkkä kopissa vietetty aika. Totta kai tulkin työhön sisältyy paljon muutakin. Pitää ottaa huomioon vuosilomat, sairaslomat ja muut. Kiitos tämän vuoden. Kiitoksia. Meillä on paljon kysymyksiä, mutta koitan pitää kiinni yhdestä vain. Puhuitte näistä säästöistä ja investoinneista ja kaikki sanoivat, että meidän täytyy tehdä säästöjä ja selititte näitä eri tapoja, joilla tähän voidaan päästä. Ja on katsottu tätä työviikkoa. Me tiedämme, että hyvin paljon on nyt enemmän vihreitä viikkoja. Eli ehkä voisitte kertoa, kuinka paljon säästöjä saadaan tätä kautta. Ja kun tehdään säästöjä, pitäisi myöskin olla mahdollisuus investoida näitä maan rahoja, jotta voidaan parantaa jäsenten työtehokkuutta. Ja tästä on esimerkkejä meillä on iPadseja nyt käytössä ja sitten meillä on enemmän toimistotilaa. Voisitko kertoa muista ajatuksista tai ehdotuksista, joita teillä on ja joiden kautta uskotte, että voidaan parantaa tehokkuutta? Kiitoksia. Stas, ajei vielä. No itse olen vielä puhujalistalla, eli kolme kysymystä. Ensinnäkin haluaisin nyt varmi, kehottaa teitä varmistamaan sen, että tulkaa tehostaan, koska siellä on vielä tätä tyhjäkäyntiä. Ja sitten 24 väliaikaista työntekijää on, kun ovat yli 60, 24-60-vuotisia, eli nämähän ansaitsevat paljon, mutta tämä on hämmästyttävää, tämä, kun katsotaan tilannetta. Ja sitten nämä päällikköjen määrä Eli ehkä siellä pitäisi käyttää samoja kriteereitä kuin tulkkauksessa. Ja sitten yksi kysymys vielä, joka liittyy poliittisiin puolueisiin. Olemme nähneet, että sosialistit, heillä on 30 henkilöstä, EVPllä 26, Aldella 13, ECRllä 4. Ja heillä on saman verran kokouksia suurin piirtein, mutta sitten kysytään, kuka tekee työtä sitten ECRstä? Kuka tekee tämän työn? Voitteko varmistaa, että siellä ei ole kansallisia puolueita tai jäseniä tai poliittisia puolueita, jotka hyötyvät sitten näistä kysymyksistä. Kiitos. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Ensinnäkin Lopes Fontania tulkkauksesta. Kysymys ei ole siitä, että laatua heikennetään, vaan laatua parannetaan. Eli kaikki täytyy saada tasapainoon. Minä olen esimerkiksi vedonnut siihen, että puhuttaisiin hitaammin ja äidinkielellä. Ne ovat niitä tärkeitä asioita, jotka johtavat muuten huonoon laatuun ja saa tulkit hermoromahduksen partaalle. Ja eh, jos puhutaan yli 120 sanaa minuutissa, sitä ei voidaan tulkata. On edustajia, jotka puhuvat 180 sanaa minuutissa ja silloin se on mahdotonta ymmärtää. Se, mitä me periaatteessa haluamme, on tehdä tästä palvelusta tehokkaampaa niin, että näitä palveluita olisi tarjolla jäsenille. Tämä täytyy järjestää sillä tavalla, että tulkit ovat paikalla silloin, kun jäsenet heitä tarvitsevat. Me haluamme tämän järjestää virkamiesten kautta, koska me uskomme, että he tuntevat parlamentin paremmin näiden vuosikymmenten aikana mutta monikielinen 24 eh, kielen järjestelmän täytyy olla tehokas, muuten se ei toimi. Ja tulevina viikkoina ja kuukausina me tulemme tästä puhumaan. Eli kysymys on siitä, miten me saamme enemmän palveluita, ei siitä, että leikkaisimme palveluita. Te kysyitte sitten siitä, että jos on vain kaksi tulkkia kopissa, suljetaanko koppi? Tammikuussa Käytin kokonaisen viikon siihen, että puhuin kaikkien tulkkien kanssa. No ei 300 tapaamista, vaan kahdeksan, joka kerta 50 tulkkia. Ja tulkit valittivat itse siitä, että koppeja välillä oli pakko sulkea, vaikkakin he olisivat kyenneet tulkkaamaan esimerkiksi kieliyhdistelmiensä perusteella. Joten se, että jos esimerkiksi välillä on ollut sillä tavalla, että jokin koppi on pitänyt sulkea, koska siitä kopista on siirretty kollega johonkin toiseen ää, koppiin. Eli me pyrimme välttämään tätä mahdollisimman pitkälle. Mutta luonnollisesti kahden hengen voimin voidaan hoitaa tämä kokous vain ajallisesti rajallisena aikana. Edustaja Ajala kysyi, maksavatko kansalliset parlamentit vuokraa toimistoistaan. He maksavat yhtä vuokraa, eli kaikki kansalliset omassa toimistoissaan kansallisissa parlamenteissa ja, ja tässä toimitaan samalla tavalla. Kaikki kansalliset parlamentit hyödyntävät tätä mahdollisuutta. Taisi olla, ei, tällä hetkellä tämä verkostuminen, joka meillä on kansallisten parlamenttien kanssa, se on johtanut siihen, että heillä on edustaja täällä, ja jolla on tärkeä rooli tässä yhteistyössä. Te sanoitte alle tuhat euroa ja mikä on kokonaismäärä. 60 henkilöä oli tässä tapaamisessa 60 kertaa tuhat, eli noin 60 000 euroa koko tilaisuudesta maksettiin. Voin kertoa teille tarkemman summan kirjallisesti myöhemmin. Ja sitten edustaja Balcic kysyi World Watchista. Eikö meidän pitäisi tehdä läheisempää yhteistyötä, jos nyt oikein ymmärsin? No, ongelma ei ole se, että ulkopuoliset analysoivisivat meidän työtämme, vaan ongelma on enemmänkin se, että on välillä asioita, jotka ovat meille vähemmän tärkeitä ja joihin ei panna paljon aikaa, mutta ne saavat suuren merkityksen sitten ulkopuolisten silmissä. Ja sitten taas käytetään kuukausia aikaa esittelijänä vaikkapa mietinnän laatimiseen, mutta sitä ei arvosteta eikä huomioida tarpeeksi. Olette ihan oikeassa. Meidän pitäisi puhua myös tämän instituution kanssa siitä, että millä tavalla ne arvioisivat työtämme oikeammin niin, ettei tule voittajia ja häviäjiä. Tämä on osittain myös meidän velvollisuutemme, koska mehän annamme nämä tiedot käytettäväksi. Eli meidän pitäisi antaa sellaiset tiedot käyttöön, jotka eivät antaisi tällaista vääristynyttä kuvaa ja provosoisi ihmisiä. Te sanoitte myös, että elintarvikkeiden kohdalla pitäisi olla tarkkana niin, että ei heitettäisi niin paljon elintarvikejätettä pois. No, me olemme tässä jo valvomassa. Täällähän esimerkiksi äh, nyt on mahdollista punnita annoksensa niin, että voi ottaa pienemmän äh, annoksen, niin, eikä maksa tällaista standardiannosta, josta puolet heitetään pois. Eli nyt voi itse ottaa sen määrän, mitä haluaa. Ja minusta tämä on hyvä suuntaus. Sitten Solin kysyi virhemarginaalista. Millä, millä sektorilla? En oikein ymmärtänyt. Te puhuitte myös turvallisuudesta ja sitten tulkkauksesta ja tulkkauskopeista. Voin taata teille, meillä ei ole pulaa rahasta. Tulkkauksen pääosasta rahasto on palauttanut useamman miljoonan viime vuoden puolessa sen vuoksi, että se ei voinut käyttää näitä varoja. Eli meillä ei ole ongelmaa rahojen suhteen, eikä meillä ole ongelmia tulkkien rekrytoinnissa, mutta meillä on välillä meillä on ongelmia Ähm, tilojen suhteen, tilan puutteen suhteen. Meillä ei ole tarpeeksi kokoussaleja, jossa olisi tarpeeksi tulkkauskoppeja kieliprofiilin mukaisesti. Tämä on se ongelma, joka usein sitten kaatuu pienempien kielten niskaan. Koska monta kertaa kokoukset äh, järjestetään saleissa, jossa ei ole niin montaa tulkkauskoppia kuin mitä kieliä tarvittaisiin. Eli me tarvitsisimme investointeja rakennuksiin ja uskon ennakkoon, että varsinkin jos meille tulevaisuudessa tulee vielä lisää kieliä, meidän täytyy miettiä, eikö meidän pitäisi investoida tällä sektorilla niin, että meillä olisi äh, kokoussaleja, jossa voitaisiin hoitaa jopa 28 kieltä niin, että selviämme seuraavasta kymmenestäkin vuodesta, niin että voisimme palvella kaikkia kieliä. Eli siis kysymys ei ole tulkkien pulasta eikä rahapulasta, vaan tämä ongelma on, tai pullonkaula on ö, tilan puute ja kokoussalit, joissa ei ole tarpeeksi koppeja ja sen vuoksi kaikkia kieliä ei voida tarjota, vaikkakin meidän velvollisuutemme olisi tarjota kaikkien kielten tulkkaus monikielisyyspolitiikan mukaisesti. Edustaja Manka puhui hieman samansuuntaisesti ja halusi suojella ja puolustaa pieniä kieliä. Edustaja Voon tässä lopuksi otti esiin useitakin asioita, mutta erityisesti kysyitte, mitä me voimme tehdä, jotta jäsenten työn tehokkuutta voitaisiin parantaa ja tukea. Kaksi asiaa. As, ensinnäkin asia, jossa olemme päässeet jo pitkälle, mutta emme vielä maaliin. Eli se, että Ähm, toimistot, äh, paikalliset toimistot ja, ja Brysselin toimistot olisivat äh, äh, IT-ltään samantasoisia. Eli oli jäsen missä tahansa, käytti hän mobiililaitetta vai työskentelikö hän kotimaansa toimistossa tai Brysselissä tai Strasbourgissa, että hänellä on samat välineet ja verkot ja kaikki mahdollisuudet kuin mitä Brysselissä on. Tämä on tärkeä askel eteenpäin. Ja toisekseen meillä on puut puutteita vielä jäsenten koulutuksessa. Tässä meillä on myös projekti. Ja onhan jo pääosastoja, jotka tarjoavat koulutusta ja muuta, mutta meillä ei ole mitään järjestelmällistä koulutustarjontaa jäsenille. Ja sitten edustaja Gressle puhuin poliittisista puolueista ja viroista – poliittiset puolueethan olivat asia, josta myös tilintarkastustuomion istuimen raportissa mainittiin. Ja äh, meillä on ollut äh, epäselvyyksiä vuonna 2004, mutta tämä on nyt äh, selkitetty. Eli miten pitkälle eurooppalaiset puolueet joutuvat käyttämään julkisten hankintojen direktiiviä tai tarjouskilpailuja. Tätä ei ole vielä selkeytetty. Ja edustaja Gresle puhui myös äh, näistä viroista eurooppalaisissa puolueissa. Meillä ei ole mitään viittauksia siitä, etteikö rahoja olisi käytetty oikein. Mutta toki me äh, valvomme ja seuraamme kaikkia äh, päätöksiä, mitä puhemiehistössä on tehty. Esimerkiksi liittyen eurooppalaisia puolueita ja säätiötä. Nochmal. Ähm, Kiitoksia. Toimitan vielä kirjallisia kysymyksiä ja sitten sisäinen tarkastaja vielä lopuksi saa puheenvuoron. Ja me jatkamme vielä keskustelua. Meidän täytyy katsoa, miten tämä rahanpesudirektiivi pannaan täytäntöön ja meillä on uusia sääntöjä. Ja meidän täytyy vähentää näitä käteis, käteisen käyttöä. Aikaisemminhan tämä oli 25 000 rajasta nyt laskettu. Eli te teitte näitä kriittisiä kritiikkejä, mutta käteisen käyttöä vähennetään edelleen parlamentissa ja on hyvä, jos voisimme sitten puhua ajoissa tämän käytännön toteuttamisesta. Niin Sassoli, pyydän anteeksi. Te olette siellä niin kaukana, mutta annan teille vielä puheenvuoron. Si, presidente, io... Mm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen iloinen tästä keskustelusta, koska tässä nyt tuli selväksi painopistealueet, joihin haluamme keskittyä – eli budjettityö tämän vuoden osalta ja haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Tämä nyt liittää vastuuvapauteen 2014 tämä kokous ja me olemme kaikki tyytyväisiä tietysti siitä, että nyt meillä on sitten asiasta tehty näin hyvää työtä. Ja haluaisin tietysti kiittää pääsihteeriä hänen ponnisteluistaan ja hän on pyrkinyt vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin. Ja pari huomiota vielä. Yksi Balchitis kollegalle. Eli tämä Vote Watch. Meillä on työryhmä, jonka tarkoituksena on uudistaa parlamentissa sitä tapaa, jolla tehdään objektiivinen arvio parlamentin toiminnasta – ja sitä koordinoi varapuhemies McGuinness. Hän on jo käynnistänyt tämän työn ja hän syventyy näihin kysymyksiin tiiminsä kanssa. Ja ei kyse ole siitä, että muut, siis tämähän on velvoite parlamentille, eli kansalaisille täytyy antaa arvioita siitä, kuinka paljon jäsenet ovat olleet läsnä lainsäädäntötyössä. Ja ulkomaiset instituutit myöskin ovat luonteeltaan muunlaisia Vote Watch on politologinen instituutio, jossa katsotaan, millä tavalla parlamentin jäsenet toimivat omissa poliittisissa ryhmissään. Eli tätä käytetään viestinnässä hyväksi, eli tällä tavalla luokitellaan puheenvuorojamme, läsnäoloamme ja niin edelleen, mutta Vote Watch toimii sitten eri tavalla. Ja parlamentin sisällä meillä on oltava jonkinlainen asteikko, aukko, joka liittyy läsnäoloon parlamentin työssä. Ja toinen asia on minulle tärkeä, eli elintarvikehaaskaus. Mehän järjestimme tarjouskilpailun näiden ravintoloiden osalta parlamentissa. Ja haluaisin nyt selventää tämän, koska te olette huolissanne budjetissa. Eli tässä ensimmäisessä vaiheessa on jo parlamentissa saatu aikaan säästöjä 66 prosenttia 66,3 prosenttia, eli 2,7 miljoonaa euroa, koska meillä on näitä tarjouskilpailuja, jotka eivät enää maksa parlamentin hallinnolle. Ja kaikissa kysymyksissä otetaan huomioon tämä elintarvikehaaskaus. Tämäkin on ollut menestys, joka on saatu aikaan. Ja tietysti loppuvuodesta sitten arvioimme, näitä mahdollisuuksia, joita tietysti kaikki tämä tuo mukanaan. Ja ehkä vielä parannuksia voidaan tehdä. Ja vielä viimeinen asia. Meidän on tehtävä työtä. Kollega Chernieski mainitsi tämän ihan oikein. Eli näistä kustannusrajoista tulee usein karikatyyrejä. Ja esimerkiksi tämä vesiesimerkki. Tämä osoittaa, että emme meidän nyt pidä vain jatkaa säästöjä sokeasti, niistä tulee sitten ihan hyödyttömiä säästöjä. Ja kollega Czarniecki on ihan oikeassa. Näistä tulee usein ihan niin kuin pilakuvia, kun ajatellaan avoimuutta ja säästöjä. Eli sitä tulee välttää, ja meidän pitää kiinnittää tähän huomiota, kun työstämme tämän vuoden budjettia. Kiitos. Kiitoksia. Me arvostamme sitä, että taistelette veden puolesta. Jos me olemme täällä kolme ja puoli tuntia, niin sitten täytyy ehkä pitää tauko, jos täytyy lähteä hakemaan vettä. Eli tulevaisuudessa täytyy sitten miettiä näitä vesitaukoja. Eli täytyy kyllä sanoa, että kun kahvi ensin poistettiin, niin nyt tämä, tämä on kyllä jo aivan groteskia. Haluaako tilintarkastustuomioistuin vielä puheenvuoron? Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Velen suositukset pätevät tässä varmasti kaikkiin. Tilintarkastustuomioistuin tietää näistä ponnisteluista, joita parlamentin hallinto on käynnistänyt puhemiesten kanssa, jotta voidaan panna täytäntöön suosituksiamme ja jotta voidaan vahvistaa näitä rekrytointikysymyksiä poliittisissa puolueissa ja vahvistetaan valvontaa kulujen osalta. Ja tällä hetkellä nyt emme pysty arvioimaan näitä aloitteita, mutta kuten aina, me katsomme sitten kahden vuoden kuluttua, miten näitä suosituksia on noudatettu parlamentissa. Kiitoksia, puhemies, puheenjohtaja. Kiitos äh, ja sitten esittelijä Piiper, olkaa hyvä. Kiitokset kaikille osallistujille. Olen kuunnellut hyvin tarkkaa ja kollegoiden kysymykset tulen ottamaan mukaan tähän mietintöön. Painopiste on selkeästi ollut tulkkaus, äh, ruokalat ja työolosuhteet Tulkithan ovat organisoituneet hyvin, heillä on oma lobbinsa, joka on äh, käynyt ilmi ja se on ihan heidän oikeutensa. Sitten vielä tähän äh, edustajien ranking-listaan. Nyt on jo kollegoita, joilla on jopa tuhat puheenvuoroa. Minusta se on osoitus siitä, miten äh, rahaa heitetään hukkaan vain sen vuoksi, että pääsee tähän ranking-listaan. Me tarvitsemme säännöt, joilla saamme toisenlaiset kriteerit tähän. Tässäpä se. Ehkäpä vielä turvallisuudesta. Hyvä Klaus Velle. Viime viikolla, kun sain käyttää tätä uutta sisäänkäyntiä, tämä pyöröovi on aika pieni ja se pyörii niin vauhdilla, että minun laukkuni jäi ulkopuolelle. Minä olin siis sisällä ja, ja se ovi löi laukun kädestäni. Joten eh, huolehtikaa siitä, että voimme tulla rakennukseen sisälle ja ulos myös matkalaukun kanssa. Ja ehkäpä sitä pyörintää voisi hieman hidastaa. Ja, ja ich meine, äh, genau. Vielen, ja ich bedanke mich. Kiitoksia. Eli näitä huolenaiheita ei nyt tullut esiin niin paljon kuin olin odottanut, mutta kiitoksia tästä keskustelusta ja meillä on vielä aika kysymyksille, joita ei ehditty nyt esittämään. Eli ja kiitän jo etukäteen näistä vastauksista. Kiitoksia. Ja hauskaa kotimatkaa. Kiitoksia tästä keskustelusta ja sitten jatkamme kohta neljä esityslistalla Sarvaman lausunto, jonka edustaja Stahovski esittelee. Olkaa hyvä rozdíl od doporučení pana Veleho si do, dovolím to říkat anglicky, abych... Kiitoksia. Puhun nyt englantia, jotta ette joudu luotamaan tulkkaukseen. Eli ihan lyhyesti. The draft opinion consists uh, of uh, three parts. Niin, tässä lausunnossa on kolme osaa. Ensimmäinen osa viittaa SEUT-sopimuksen artiklan 318 ja siitä eteenpäin, ja toinen sitten neuvoston vastuuvapauteen ja kolmas tilintarkastustuomioistuimeen. Ensimmäinen osa liittyy parlamentin valvontaan EU-budjetin käytössä ja siihen, että komissio on vastuussa. Sen täytyy raportoida siitä, kuinka varoja on käytetty ja minkälaista arviointityötä on tehty. Ja tätä työtä pitää kehittää parlamentin tarpeiden mukaisesti. Toinen osa on sitten neuvoston vastuuvapausmenettelystä. Parlamentti on vastuussa toimielinten EU-budjetin käytön valvonnasta ja neuvosto ei ota tätä parlamentin vastuuta vakavasti. Neuvosto ei tee hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa ja se vaikuttaa negatiivisesti kansalaisiin ja myös EU-toimielinten uskottavuuteen. Toisekseen neuvoston tulisi parantaa oman taloushallintonsa läpinäkyvyyttä ja demokraattista vastuuvelvollisuutta. Tämä olisi EUn veromaksajien silmissä hyvä asia. Ja kolmas osa, tilintarkastustuomioistuin, sillä on tärkeä tehtävä, kun se pyrkii varmistamaan, että EUn varoja käytetään paremmin ja järkevämmin. Ja siksi suositellaan, että tilintarkastustuomioistuimen asemaa pitäisi vahvistaa. Tilintarkastustuomioistuimen pitäisi myös säilyttää riippumattomuutensa, lahjomattomuutensa, puolueettomuutensa ja ammattimaisuutensa. Ja sitten vielä yhteistyö istuimen ja korkeimpien kansallisten tilintarkastuselinten välillä. Sitä pitää tiivistää. Ja vielä viimeiseksi parlamentin ja neuvoston pitäisi olla samanarvoisia silloin, kun nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseniä. Kiitoksia ja pahoittelen tätä englannin ääntämystäni en ehtinyt valmistella tätä etukäteen. Wir haben dazu wirklich Verständnis, zumal wir deswegen... Niin ymmärrämme kyllä, ja siitä syystähän meillä on näitä tulkkeja täällä. Kollega, taas halusi puheenvuoron. Hmm? Ja, ja, ja. Also ich hab, hm. ja. I didn't see you. Hmm? No, gut, äh, ähm, ik, ik ben niet de schaduwrapporteur. En ole varjoesittelijä, mutta Voin lukea sen, mitä varjoesittelemme Igor Scholtes on kirjoittanut pääsihteerin ehdotus. No, olen nyt kääntänyt tämän englanninkielisen tekstin hollanniksi, eli puhun nyt hollantia. Eli Scholtes tekee tarkistuksia kohtiin 5 ja 11. Viidessä käsitellään sitä, että neuvostossa ei tehdä yhteistyötä vastuuvapausmenettelyssä. Tästä nyt on keskusteltu monen kertaan ja tämä vaikuttaa kielteisesti uskottavaan yhteistyöhön toimielinten välissä. Ja se, miten kohdassa viisi tämä on muotoiltu, niin Igorin mielestä se on vähän liian neutraali ja hän haluaa tätä vähän tiukentaa, tätä sanamuotoa. Ja haluamme korostaa, että tämän työn laillisuus ja asenne Euroopan parlamentissa heikenee tätä kautta. Eli tähän tehdään tarkistus. Ja sitten kohta 11, eli tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastuselinten välinen yhteistyö. Igor pitää hyvänä sitä, että tässä on keskitytty valvontaan, mitä tulee näihin yhteisvalvonnassa oleviin kysymyksiin, mutta tässäkin Igor Scholtes vihreiden nimissä haluaisi hiukan tiukentaa tätä tekstiä ja hän tekee sitten tarkistuksen, jossa kysytään, pitäisikö tässä yhteistyössä keskittyä näihin tarkistuksiin, tehokkuuteen ja vaikutuksellisuuteen. Ja sitten kansallisten tilintarkastustuomioistuimen raporteissa on sitten varmasti myöskin mahdollisuuksia puuttua esimerkiksi terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Eli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisten tilintarkastustuomioistuimen pitäisi tehdä yhteistyötä, se on hyvä asia, ja me teemme tästä asiasta tarkistuksen. Eli nämä olivat Igor Scholtesin huomiot, jotka oli käännetty englannista hollanniksi. No, täällä nyt on paljon runoutta. Ja sitten seuraavaksi Ala Sender. Sí, o algo peor, estamos asistiendo a que no queda aquí ni nada. No niin, olisi hienoa, että pantaisiin merkille myöskin, miten järjestetään näitä kokouksia. Eli joudumme juoksemaan salista toiseen ja no, ei voi mitään. Meidän pitäisi järjestää koordinaattorikokoukset, eli koordinaattorikokoukset ja varjoesittelijät tapaisivat automaattisesti, eikä aina pitäisi sitten odottaa muita valiokuntia. Meidän täytyy nyt sitten nopeasti lähteä johonkin, koska meillä on tällaista työtä. Sitten Sarvamaan lausunto, joka nyt ei ole paikalla. Hän, tässä hän luetti nyt englanniksi. Eli tämä on teksti, jossa on osittain käytetty tekstiä, joka liittyy toiseen ehdotukseen, jotta voidaan ratkaista ongelmia kahdessa toimielimissä, eli neuvoston osalta me odottamme näitä tietoja Tässä nyt oli vähän henkilökohtaisia kommentteja myöskin puheenjohtajalta. Eli tässä vastuuvapaudessa olisi mahdollista vähän tarkastella jonkinlaisia ratkaisuja, jotta ne eivät olisi täysin epärelevantteja, mitä tulee neuvoston vastuuvapauteen. No minä teen kyllä kaikkeni. Ja sosiaalistiryhmän varjoesittelijä myöskin tähän valmis. Ja nimenomaan neuvosto on tähän valmis, eli Toivottavasti löydämme jonkinlaisen ratkaisun.